Jos kellään ei ole nokan koputtamista esityslista luonnokseen, niin voimme hyväksyä sen muutoksitta. Ja sen jälkeen voimme mennä kohtaan neljä esityslistassa puheenjohtajan ilmoituksiin siis. Ilmoittaisin, että aiomme järjestää ylimääräisen kokouksen Strasburgissa maanantaina 27. päivä. Kello 19 meidän täytyy äänestää kiireellisestä mietinnöstä ja vaihtaa mielipiteitä komissari Hajaskan Jeten kanssa vuoden 2015 komission työohjelmasta ja vuoden 2016 prioriteeteista ilmastonmuutoksen alalla. I have also to announce that probably... Kertoisin myös, että saattaa tulla ongelmia sihteeristön työssä 2-12 huhtikuuta – Se johtuu siitä, että rakennuksesta, jossa sijaitsemme, täytyy poistaa asbestia, eli sihteeristön täytyy lähteä paikalta 2-12 huhtikuuta ja työolosuhteet saattavat koitua aika hankaliksi ja jos töitä ei saada päätökseen takaraja mennessä, niin ne saattavat jatkua eli saattaa tulla viivästyksiä normaaleihin olosuht- sihteeristön normaalin työtahtiin verrattuna. Sitten tulkkauksesta. Meillä on 21 kieltä käytössämme täällä aamupäivällä ja 22 iltapäivällä. Aamulla ei ole viroa eikä maltaa, iltapäivällä ei ole viroa. Ja asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti ja tämä kokous webstreamataan. Kohta viisi esityslistallamme on seuraava kohta, eli pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavista kokouksista 17. joulukuuta 2014. Jos kukaan ei vastusta kokouksen loppuun mennessä, niin lähdetään siitä, että pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten aloitamme todellisen työmme kuulemme esityksen Euroopan ympäristön tilasta ja näkymistä vuonna 2015. Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtaja Hans Braunik esittää tämän katsauksen ja annan hänellekin puheenvuoron välittömästi, jotta hän voi esittää tämän puheenvuoronsa ja sen jälkeen voimme keskustella. Thank you, Chair. Thank you for the Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia siitä, että voimme kertoa teille tästä viime viisivuotiskatsauksesta ympäristön tilaan. Silloin kun tutkimus teetettiin kolme viikkoa sitten, niin me järjestimme myöskin komitean tuesta Farian, Javorin ja Dalin toimesta hyvän seminaarin. Siihen osallistuvat myöskin tämän valiokunnan jäseniä ja olen iloinen voidessani sanoa, että tässä samaisessa Salissa on Kulos ja Michael Hei läsnä, parlamentin edustajia hallintoneuvostossamme. He ovat rakentavalla tavalla toimineet tämä, tätä tutkimuksessa. Viiden vuoden välein virastomme kasaa tietonsa ympäristön tilaan liittyen ja yhtäältä me kerromme Euroopan ympäristön tilasta ja se linkitetään politiikka-agendaan, katsotaan millä saralla on päästy eteenpäin ja missä puutteita vielä on. Lisäksi katsomme myöskin pari vuosikymmentä eteenpäin, mitä voimme saada aikaiseksi. Nyt kun kriisin kourista yritetään päästä eroon, niin me olemme keskittyneet myöskin innovointiin ja investointitoimintaan, jonka kautta ympäristöagendaa voidaan vahvistaa ja päästä vihreän ja sinisen talouden tielle. Tutkimus perustuu synteesiin, joka on käännätetty jo 23 kielelle ja pian myöskin lisää kielitoisintoa on tarjolla. Tässä on huomioitu globaalit megatrendit, sillä on selvää, että meidän työssämme pitää huomioida myöskin globaali ulottuvuus. Lisäksi tässä katsotaan 25 ympäristöaihepiiriin vihreä talous, ympäristö, terveys, meriympäristö ja niin poispäin. Lisää infoa löytyy netistä. Lisäksi me vertailemme 39 maata, 28 EU-maata plus EFTA-maat ja vielä lisäksi kuusi Länsi-Balkanin maata ja me olemme pyytäneet tällaista neljän sivun briefausta ja lisäksi vielä tällaista kolme alueellista briefausta, jotka löytyvät seitsemännestä ympäristötoimintaohjelmasta Välimeri, Mustameri ja arktinen alue. Me yritämme työssämme tarjota eurooppalaiselle politiikalle lisää arvoa ensinnäkin yhteisen säännöstöön. Päivittäin kerromme ilman, veden, laadusta, monimuotoisuudessa ja niin poispäin, mutta lisäksi katsomme vuosiin 2020 ja 2030. Ne ovat tärkeitä eurooppalaisen politiikan täytäntöönpanon tiimoilta. Se ei liity vain ainoastaan ilmastoon, vaan myöskin resurssitehokkuuteen, monimuotoisuuteen ja jätehallintaan. Ja kuten hyvin tiedätte, niin Euroopasta löytyy jo vuoden 2050 käsittelevä Äh, toimintaohjelma, seitsemännestä toimintaohjelmasta. Kyse on eräänlaisesta kiertotaloudesta, johon liittyy vastustuskykyinen yhteiskunta ja vähähiilinen kasvu ja talous. Eli näitä asioita käsitellään myöskin tässä kertomuksessamme. Lisäksi Tämä kertomus koostuu kolmesta osiosta. Me katsomme globaalia kontekstia politiikkamme osalta sitten nämä eurooppalaiset trendit ja kuten sanottu, me katsomme myöskin pari vuosikymmentä eteenpäin, mitä tulevan pitää. Keskeisimmät päätelmämme ovat seuraavat. Ympäristö ja ilmastopolitiikat, jos ne ovat kunnianhimoisia, hyvin suunniteltuja, hyvin täytäntöön pantuja, niin tärkeää on, että siitä on hyötyä eurooppalaiselle yhteiskunnalle, eli ympäristön tila paranee. Se on tietenkin ympäristöpolitiikan tavoite, mutta lisäksi talous vahvistuu ja lisää tietoa saatte kohta myöskin hyvinvointi ja ympäristön tilanne paranee ja tämä viimeisin asia on nyt paremmin esillä. Eli tätä kautta vähenevät myöskin terveydenhoitokustannukset, koska sektorilla on olemassa aika lailla suuria paineita. Ja sitten katsoin, mitä on saatu aikaiseksi, niin silti suuria haasteita on olemassa ja useimmat näistä haasteista liittyvät tuotanto- ja kulutuspuoleen ja me korostamme juuri energiajärjestelmää, mobiliteetti, li, liikenne sekä ö, kaupunkijärjestelmät. Muutama taakseni tarkoituksena on muuttaa näitä järjestelmiä huomioiden vuoden 2050 tavoitteet. Me tiedämme myöskin sen, että me voimme päästä pitkälle, mutta nykyiset järjestelmät eivät riitä, joten me toivomme, että meillä olisi tällainen välietappi käytettävissä vähähiilisyyden tiellä ja pyrkiä pääsemään enemmän tällaiseen kiertotalousjärjestelmään lineaarista järjestelmästä, mutta Euroopan ei pitäisi pelätä tätä lähestymistapaa. Se tarjoaa mielestämme hyviä mahdollisuuksia innovoinnin näkökulmasta katsottuna ja pyrittäessä siihen, että EU on tiede, tieteen alalla eturintamassa. Siitä on hyötyä meille ja se näkyy muun muassa tästä seuraavasta kaavakuvasta. En nyt halua yksityiskohtia esittää. Nämä näytöt ovat niin pieniä, että eipä näistä kaaviosta tahdo saada mitään selvää. Niin, jos katsotte näitä kahta alimpaa käyrää, niin siinä on BKT-käyrä ja työllisyyskäyrät ja sitten noin kaksi ylintä käyrää, lisäarvokäyrä ja ekoteollisuuden työllisyyskäyrä. Vuoden 2008 kriisin myötä työpaikkojen määrä on tällä alalla kasvanut 4,8 miljoonaan. Kilpailukyky alalla on kasvanut myöskin, joten kyse ei ole sellaista alasta, joka olisi vain selviytynyt kriisistä, vaan se on todellakin kehittynyt huomattavassa määrin kaikista kriisin aineksista huolimatta. Eli me haluamme keskittyä seitsemännen puiteohjelman kolmeen tavoitteeseen, eli luonnonpääoman vaalimiseen, eli tämä liittyy vihreään talouteen ja luonnonmukaiseen lähestymistapaan. Jos halutaan vahvoja lähestymistapoja, niin se edellyttää vahvaa luontoa ja luonnonpääomaa Sitten resurssitehokkuus ja vähähiilinen talous sekä ympäristöriskien välttäminen. Tähän liittyen on olemassa pari kysymystä. Ensinnäkin se, että me toivim, toimimme resurssien käytön tehokkuudessa erinomaisella tavalla, mutta se ei ole vielä vaikuttanut siihen, että ekojärjestelmä olisi kehittynyt yhtä vahvasti. Eli tässä on olemassa vielä tiettyjä puutteita. Ja mitä tulee pidemmän aikavälin näkymiin, niin ne eivät ole niinkään positiivisia kuin voisi olettaa. Jos katsotaan tätä mm, luonnon pääomaa, en nyt lähde yksityiskohtia setvimään, mutta me olemme aika lailla menestykäästi voineet taistella sitä vastaan, että ilmassa ja vesistössä olisi kemikaaleja, eli vesistön tila on parantunut, kuten ilmankin, ja sitten mm, meriekosysteemin muutokset ja muut kysymykset niiden osalta tilanne on heikompi. Eli tästä näkee, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Eli hyvin on saatu tätä saastumista vähennettyä, mutta on olemassa sitten myöskin ongelmia. Sitten tämä 20 vuoden näkemys tai katsaus. positiivisen kehityksen tiellä on kaksi asiaa, eli ilmastonmuutos, se vaikuttaa moniin muihin asioihin, ja sitten toisaalta ongelman on se, että luonnonpääoma vähenee, eli ekosysteemin laatu heikkenee ja tarjottavat palvelut heikkenevät, ja syynä tähän monimutkaiseen asetelmaan on se, että systeeminen paine ei vähene, ja toisaalta kyse on enemmänkin tällaista äh, globaalista asiasta. Sitten sama tilanne näkyy myöskin tässä. Me olemme siis tehokkuuden osalta hyvillä jäljillä, eli vihreäitä ja keltaisia kenttiä löytyy, mutta jos katsotaan tulevaisuuteen, niin tilanne muuttuu hankalammaksi ja se liittyy lähinnä ilmastonmuutokseen ja luonnonpää oman heikkenemiseen globaalistikin, ja se tietenkin vaikuttaa myöskin Euroopassa. Menestystarinana voidaan pitää sitä, että me käytämme yhä vähemmän energiaa Euroopassa. Me olemme energiatehokkaampia. Me käytämme siis vähemmän resursseja ja 45 prosentilla tuotto on kasvanut vaikkakin hiilidioksidikaasupäästöt ovat pienentyneet huomattavassa määrin, mutta ongelmana on tässä, että ilmastonmuutos saralla tilanne ei ole kovinkaan mairitteleva. Ja mitä tulee sitten ympäristöriskien vaikutus terveyteen, veden laatu ja ympäristövaikutukset ovat tässä vihreällä, eli tilanne on hyvä, mutta sitten taas liikennesektorin vaikutus ja ilmastonmuutoksen vaikutus ja uudet riskit, jotka liittyvät kemikaaleihin, niin sillä saralla ollaan keltaisella ja punaisella vyöhykkeellä. Eli ongelmana on juuri ilmastonmuutoksen vaikutukset Kaiken kaikkiaan sitten tämä no, pianokaavio tässä näkyy jonkun verran vihreätä ja keltaista ja useimmiten kyse on siitä, että tehokkuus on saanut tämän tuloksen aikaiseksi, mutta sitten meillä on olemassa näitä systeemijärjestelmiä, joka liittyy lähinnä ilmastonmuutokseen. Mitä tulee vuoden 20 vuoden näkymiin, niin tilanne ei näytä kovinkaan hyvältä, mutta hyvänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että tulevaisuuden ei pidä välttämättä olla samanlaista kuin nykyinen tilanne. Tämä on vain kuvaus siitä, jos tilanne jatkuisi samanlaisena. Ja poliitikot voivat muuttaa tilannetta ja sitähän tekin täällä teette. Joten jos voitte saada enemmän vihreää ja keltaista tähän tulevaisuuteen, niin hyvä olisi. Ja tulen myöskin teollisuuden kanssa keskustellessani tätä asiaa korostamaan myöskin yksityisellä sektorilla. Tulen tätä viestiä välittämään, koska hekin vaikuttavat tähän, eli he voivat värittää tulevaisuutta omalta osaltaan. Mitä tulee sitten maailmanlaajuisiin muutoksiin, niin se vaikuttaa tietenkin myöskin Eurooppaan. Kilpaillaan resursseista ja tietenkin jos me haluamme olla taloudellisesti kilpailukykyisiä, niin se ei onnistu hel- halpaa materiaaleja käyttäen, jos katsotaan näitä kriittisiä resursseja, niin aika harvat niistä löytyvät Euroopan maaperästä, useimmat löytyvät Brasiliasta, Kiinasta, Kongosta, Turkista ja muualta maailmasta, joten kyllä meidän käy, täytyy toimia kiertotalouden puitteissa ja resurssit tehokkaasti ja myöskin Euroopan unionin rajojen ulkopuolella ollaan aika lailla nyt huolissaan muun muassa maaperän ja ilmaston uh, puhtaudesta. Me olemme nyt ymmärtäneet, minkälainen merkitys tällä kokonaisuudella on. Eli kansainvälisessä keskustelussa täytyy saada äh, näitä asioita käsiteltyä yhteistyön valossa, mutta se edellyttää kunnianhimoista, hyvin suunniteltua eurooppalaista politiikkaa, joka loisi lähtökohdan kansainväliselle yhteistyölle. Mitä tulee tähän systeemiongelmaan? Tähän liittyy tietenkin paljon epävarmuustekijöitä ja riippuvuussuhteita talouden, sosiaalisen sektorin ja ympäristösektorin välillä. Ja jotta pysyisin aikataulussa, niin näytän teille tämän kaavakuvan. Ehkä olette tämän jo nähneetkin. Silloin kun puhumme politiikan tekemisen tulevaisuudesta ja siitä, että keskitymmekö nykyisiin teknologioihin vaiko innovoiviin ratkaisumalleihin, niin oikeastaan tästä kaikki näkyy. Me olemme voineet saada polttomoottorit tehokkaimmiksi. Eurooppalaiset valmistajat ovat tällä saralla edelläkävijöitä maailmanlaajuisesti, mutta jos haluamme liikennesektorilla vähähiilisyyttä vaalittava, niin silloin meidän täytyy päästä aimoharppauksen eteenpäin ja sillä sektorilla sähköautojen käyttö voisi olla hyvä asia, koska silloin voitaisiin käyttää muun muassa uusiutuvia energialähteitä tehokkaammin hyväksi. Mutta jos ajaisimme kaikki samalla tavalla näitä samoja autoja samaan aikaan, ja vielä yksin, niin silloin emme muuta ruuhkatilannetta eikä resurssien käyttöä sillä. Kyllähän nämä akutkin kaipaavat resursseja, joten todellinen muutos systeemitasolla tarkoittaa sitä, että meidän täytyy katsoa kuljetustarvetta, aluesuunnittelua, työelämän ja perheelämän yhdistämistä, sitä kautta päästään sitten siihen, että ymmärretään, miten liikkumista pitäisi käsitellä. Ja me haluamme päästä sellaiseen tilanteeseen, että ajoneuvot kuluttaisivat tai päästäisivät, eivät päästäisi laisinkaan päästöjä ö, ilmastoon. niin puheenjohtaja muistuttaa ajankäytöstäni. Eli jos katsotaan nyt tulevaisuuteen, mehän panostamme näihin pidemmän aikavälin suunnitelmiin. Investointitarpeet ovat huomattavia, mutta meidän täytyy muistaa, että päätöksillä on melkoisia vaikutuksia. Jos investoidaan tänään liikennejärjestelmään, niin se on käytössä vielä vuonna 2050, joten päätökset vaikuttavat siihen, millä tavalla voidaan päästä vuoden 2050 tavoitteisiin vai voidaanko niihin päästä laisinkaan. Ymmärrämme toki, että nyt investoidaan laajamittaisesti eri resursseihin riippumatta siitä, puhutaanko horisontti 2020 vai strategisista investointirahastokysymyksistä, niin ne ovat tärkeitä päätöksiä ja minä uskomme, että investoiminen vihreään talouteen pitäisi olla sellaista, että yhteiskunta on vähän hiilisempää, käyttäisimme kiertotaloutta ja siihen liittyviä uusia työpaikkoja. Me tiedämme, että tämä on toimiva ratkaisumalli. Sitten ekojärjestelmäpalvelut, ja muut vastaavat, ne ovat tärkeällä sijalla silloin, jos halutaan luonnonmukaista lähestymistapaa käytettävän. Hyvät ratkaisumallit eivät ole tarjolla, jos luonnontila ei ole hyvällä mallilla, joten meidän täytyy vain ymmärtää, että ongelmat aiheuttavat, ympäristön puolella aiheut, syntyvät ongelmat aiheuttavat ongelmia myöskin kansanterveyden, saralla. Ympäristöverouudistusmahdollisuuksia käytetään aika lailla vähäisessä määrin. Muutamissa maissa, Portugalissa tilanne on toisenlainen, mutta yleisesti tilanne on hankala ja mitä tulee sitten ympäristön kannalta haitallisia aineita, niitä valvotaan yhä tehokkaammin ja virastomme tietenkin seuraa aiheeseen liittyvää keskustelua. Ja sitten viimeinen kaavakuva vielä tässä. Mitä tulee vuoden 2050 visioon, niin jos katsotaan tämänhetkistä trendiä, niin tavoitteisiin voidaan päästä, mutta se edellyttää selkeää ohjeistusta toimenpiteiden osalta ja investointien osalta. EFSI-rahasto ja muut investointivälineet ovat tarpeen, jos haluamme päästä tähän vuoden 2050 vision tavoitteeseen. Mitä tulee sitten systeemitason muutoksiin, niin me uskomme, että tässä täytyy varmistaa hyvät työllisyysmahdollisuudet sekä ympäristön hyödyntämisen mahdollisuuksien rajoja. Silloin kun puhutaan kulutuksesta ja tuotannosta, niin se on tärkeä asia yhtä lailla kuin työllistymismahdollisuudet ja oikeudenmukainen lähestymistapa, mutta me uskomme, että tämä yhtälö voi toimia. Meidän kertomuksemme osoittaa, että neljän vuosikymmenen ajan Euroopassa on rakennettu maailman vahvinta ympäristöllistä toimintaohjelmaa. Se on tarjonnut eurooppalaisille hyviä tuloksia monellakin mittarilla mitattuna, mutta jos siirrymme uudenlaisen lähestymistapaan, jossa keskitytään keskeisimpiin tavoitteisiin, kiertotalouteen, vähähiilisyyteen ja vastustuskykyyn, niin sitä kautta meille Euroopassa on parempia mahdollisuuksia tarjolla. Se on mahdollisuus eikä mikään uhka. Ja päätän puheenvuoroni siihen, että tämä on todellakin toimiva Monesti kysytään, että kannattako lähteä tällä tavalla päästöjä leikkaamaan tai siirtymään kiertotalouteen eikä pysymään lineaarisessa taloudessa. Meidän mielestämme se on ainoa järkevä lähestymistapa, sillä jos suuntaa ei muuteta, niin silloin voidaan oikeastaan ajautua vain ja ainoastaan status quohon nykyinen kulutus- ja tuotantojärjestelmä ei pidemmällä aikavälillä toimi, joten sillä tiellä ei ole järkevää jatkaa meidän tulisi lähteä toiseen suuntaan etenemään ja kertomuksessa me aika hyvin osoitetaan, miksi seitsemännen toimintaohjelman ja kiertotalouden tavoitteet ovat järkeviä. Sitä kautta voidaan päästä eroon kriisistä vahvempana ja vahvempana myöskin vastaamaan uusiin haasteisiin. Kiitoksia for your presentation and, uh... Kiitoksia kovasti tästä esityksestä ja aloitankin heti keskustelun. Annan puheenvuoron uh, Farialle. Grazie, Presidente. Um, <clears throat> antes de mais gostaria de, de dar as boas-vindas ao Sr. Hans Brownings. Ennen aloittamista haluaisin toivottaa herra browningin ja kollegat tähän kokoukseen kiittäisin myös ympäristövirastoa ja pääjohtajaa erinomaisesta työstä. Esittämäni kertomus osoittaa, että jotain parannusta Euroopassa on tapahtunut. On tavoitteita, joihin emme ole pääsemässä ja meidän täytyy ponnistella enemmän. lainsäädäntö esimerkiksi ilmanlaatu, joka komissio on ottanut pois, on yksi esimerkki. Mitä osia näistä lainsäädäntöpaketeista muokataan uudelleen, mitkä tulevat uudenlaisten lainsäädäntöön ehdotuksina voimakkaampina? Seuraavaksi Ivo Pelet. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen hollanniksi. Tietenkin ilmasto ja ETS-järjestelmä ovat täällä tapetilla muutoksia käsitellään. Ja yksi konkreettinen kysymys teollisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyen. Tietenkin me tiedämme, minkälaisia ongelmia teollisuudella on ja aivan oikeutetusti viitataan muun muassa hiilivuotoon. Usein se lakaistaan maton alle, mutta kyllä meillä on olemassa tiettyjä ongelmia, jotka täytyy huomioida. Mitä te sanoisitte tälle alalle ja yrityksille, jotka ovat energiaintensiivisiä? Silloin kun puhutaan epäsuorista välillisistä kustannuksista, jotka liittyvät energiaan ja hiilidioksidiin, nehän lankeavat sitten yrityksille maksettavaksi. Energian hinta Yhdysvalloissa on vain murtoosa verrattuna Euroopan hintatasoon, joten kysyisin, että mitä te sanoitte sitten näille yrityksille ja alan toimijoille. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitoksia sitten Matias Kyrdi, olkaa hyvä. Thank you. Paljon kiitoksia. Kiitokset näistä vakuuttavista luvuista. Täällä keskustellaan paljon iltapäivällä myöskin komissaari Kataisen kanssa siitä työllistymispotentiaalista. Luvut, työllistymismahdollisuusluvut ovat selkeät. Esimerkiksi ener- uusiutuvien energialähteiden käytön alalla uusia työpaikkoja on kyllä tarjolla ja meidän tulisi mielestäni keskittyä juuri kiertotalouteen. Jos verrataan näitä olemassa olevia lukuja, ehkä tekin voitte vielä mainita joitakin. Me puhumme täällä pitkään T-tipistä, Paljon puhutaan siitä, että paljonkohan hyötyä tästä voisi syntyä. Me kävimme ihan hiljattain Yhdysvalloissa ja sanottakoon, että kumppanimme eli yhdysvaltalaiset olivat aika lailla pidättyväisiä TTIPin suhteen henkilökohtaisesti voin sanoa, että TTIP, se toteutuu ensi vuonna tai sitten 17 tai 18, jos ylipäätään, joten meidän tulisi panostaa Euroopan vahvuuteen. Jos katsotaan työpotentiaalia silloin, kun kiertotaloutta määrätietoisesti sovelletaan, mitä ympäristövirasto sanoisi mikä on päämäärä, jos tälle tielle lähdetään. Ja Ivo Bellet esitti hyvän kysymyksen, eli hiilivuoto. Sehän on usein esillä keskusteluissa, mutta se yleensä myöskin ymmärretään väärin. Silloin kun puhutaan hiilivuodosta, niin silloinhan kyse ei ole näistä, tai ei huomioida laisinkaan näistä välillisistä kustannuksista, jotka lankeavat yrityksen maksettaviksi. Mitä te sanotte, minkälaisia kilpailusääntöjä tulisi muovata juuri näihin välillisiin kustannuksiin liittyen, jotta tästä ongelmasta päästään eroon. Ja mitä tulee tähän sähköautojärjestelmään, sanoitte, että sähköautot ovat hyviä, mutta jos sähkö tuotetaan hiilivoimaa käyttää, niin ehkäpä silloin olisi parempi käyttää pieniä bensamoottoreita, koska silloin kokonaispäästömäärä on pienemmällä tasolla. Eli silloin kun puhutaan liikkuvuudesta, niin meidän täytyy varmistaa, etteivät päästöt siirry pakoputkesta tehtaan piippuihin. Vain ja ainoastaan silloin sähköinen liikkuvuus on järkevää, koska se on myöskin hyvin kiehtova asia. Ja sitten tämä verkottumiskysymys. Mehän etenemme kyllä aimo harppauksin tällä saralla, ja tämä usein jää taka-alalle Euroopassa. Älykkäiden tieverkostojen linkittäminen on keskeisellä sijalla. Voidaan vähentää ruuhkia ja sitä kautta saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja on tietenkin hyvä, että joskus saamme puhua täällä vapaasti ilman sen kummempia puheaikarajoituksia. Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. ECRn puolesta minäkin haluan toivottaa teidät tänne tervetulleeksi kollega Brönings Viime viikolla Eurostat julisti omat, julkisti omat lukunsa vuoden 2013 jätehuoltoon liittyen. Jäsenvaltioiden välillä on olemassa suuria eroja, eli tasapainoisesta lähestymistä vasta ei voida puhua. Mitä te olette mieltä tästä jätelainsäädännön täytäntöönpanosta ja jätehierarkiasta? Mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin? Euroopan komissio haluaa vuoden lopussa esittää kunnianhimoisemman ehdotuksensa nykyisen tilalle. Me tarvitsemme eurooppalaisia tavoitteita yhteisen tasaväkisen lähestymistavan varmistamiseksi. Komissiosta tulee erilaisia kommentteja. Tämä aiheuttaa kyllä huolenaiheita. aiheita aivan oikeutetusti viittasitte näihin raaka-aineisiin, joita ei ole Euroopan unionissa kovin paljon tarjolla, joten me tarvitsemme uudenlaisen lähestymistavan. Mikä on teidän viestinne, teidän visionne, kun puhutaan juuri tästä teidänkin mainitsemastanne kiertotaloudesta? Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi Gerbrandi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle erittäin selkeästä esityksestä, joka koski ympäristön tilaa vuonna 2015. On huojentavaa, että tässä poliittisessa ympäristössä on ihminen, joka perustaa sanomansa faktoille – Sehän on tämän kertomuksen vahvuuskin. Tässä ei ole kyse mistään poliittisesta visiosta siitä, mihin pitäisi mennä, vaan tässä on, tähän on koottu faktoja, ja faktojen perusteella te kuvaatte sitä, mihin jatkossa tulisi suunnata. Ja päätelmänne on kyllä aika synkkä, täytyy sanoa. Täällä analyysit antavat ymmärtää, että että ympäristöpolitiikka yksin eikä myöskään ähm, teollis, eivätkä myöskään teollisuuteen perustuvat äh, tehokkuuden voitot eivät onnistu viemään meitä oikealle tielle. Eli olemme kaukana siitä, mihin haluaisimme päästä tulevaisuudessa. Ja jos tämä yhdistetään siihen tosiseikkaan, että Junckerin suuntaviivoissa ei mainita ollenkaan näitä elementtejä, näitä elementtejä, jotka sisältyvät kuitenkin tähän mietintöön tai kertomukseen, niin voidaan todeta, että eurooppalaisen politiikan ja niiden tosiseikkojen välillä, jotka olette esittänyt tässä raportissa, on suurta eroavaisuutta. Ja kysymys puheenjohtajalle onkin seuraava. Eikö meidän tulisikin järjestää keskustelu ei Vellan kanssa, vaan Junckerin kanssa, koska Tässähän on kyse erittäin tärkeistä suurista muutoksista, ja niistä tulisi keskustella täysistunnossa komission puheenjohtajan läsnä ollessa. Kiitoksia, kiitoksia myös tästä kysymyksestä. Sitten Omari. Monsieur le Président, merci. Kiitos, puheenjohtaja. Teidän esityksenne on minulle myös tervetullut. Se on hyvä. Ja tässä hengessä vaikka selvä järkisyys joskus on tekemästä pessimistejä, halu toimia tekemästä optimisteja. Meillä on kuitenkin kysymys. Pelkäänpä, että julkinen politiikka törmää kulttuuriseen ongelmaan loppujen lopuksi. Ja haluaisimme tietää, joko tämän päivän ihmistieteet ovat, äh, ovat täysin integroineet ympäristöajatteluun. Haluaisin täsmentää. Vaikuttaa, että hyvinvointi on niin suhteemme itseemme vaikuttaa merkittävästi siihen, väestö suhtautuu politiikkaan. Toisekseen 2050 tämä päivä, päivämäärä, hetki, jota mietitte, 50 mil, miljardia asukasta tuolla. Tässä me näemme, että vastaukset löytyvät EUn ulkopuolelta. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että ratkaisut ovat sellaisia, että muut jakavat. Minä uskon, että merkityksemme me voi olla suuri, jos meillä on tähän sen oikeus, sillä me olemme aiheuttaneet ja korjaamattomia vahinkoja ympäristölle. Ja meidän täytyy pitää huolta, että emme aiheuta maailman valtamerille ja niiden syvyyksille samanlaista vahinkoa. Kiitoksia Sten Scheijerberg. Kiitoksia. Meillä oli eilen jo mielenkiintoinen keskustelu, mutta kuten eilen kysyisin, kuten eilen kysyisin seuraavaa, niin Natura 20 tuottaisi 200 miljoonaa euroa, niin kuin komissaari joskus sanoi. Mutta mistä tämä luku on peräisin? Alankomaissa olen toiminut hyvin pitkään alalla, mutta raha ei ole kyllä ympäristöä varten. Eli tällä hetkellä fakta on se, että ei todellakaan huomioida ihmisiä ja eläimiä. Eläinten pitäisi pystyä kehittymään. On annettu eläimille uutta eläin, elintilaa, mutta tässä on ongelmana se, että kun nämä luvut summataan ja maanviljelijät eivät saa rahaa, vaan joutuvat hakemaan tukiaisia – 20 000 euroa per tuki paketti, niin tämä yhtälö ei kyllä toimi. Ja kysynkin, että tarvittaisinko myöskin sosiaalistaloudellisia aspekteja, jotka pitäisi huomioida, sillä minun mielestäni direktiivissä ainakin näin sanottiin. Minä ajan tietenkin ympäristöasioita, mutta kyllähän ihmisten hyvinvointia pitää huomioida. Kyllä nyt on käynyt niin, että maanviljelijät voi, voi, joutuvat luopumaan elannostaan ja toiminnastaan näin nopealla tavalla. Minä tietenkin kannatan, että ympäristölle annetaan mahdollisuus, mutta kyllä yhtä lailla mahdollisuuksia pitää antaa myöskin ihmisille. Kiitoksia. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos, puheenjohtaja. Esitän kysymykseni ruotsiksi. Kiitoksia herra Brannix myös erinomaisesta esityksestä. Pakko sanoa, että tässä oli paljon arvokasta työtä vastaiselle työllemme teidän kertomuksessanne. Mutta pyydänpä anteeksi, että en ole vielä syventänyt kaikkien osien kertomusta. Tulen sen tekemään. Ehkäpä kysymyksen vähän heijastavat sitä. Pari kysymystä täm nämä vihreät oksat, joita kuvasit 2008, ovat, miten ne ovat edenneet? Työ, onko työllisyys ja kilpailukyky vahvistunut? Ja sitä kysyn, onko jotain erityisiä yrityksiä, teknisiä innovaatioita, jotka ovat tässä etumaisina? Ja sitten toinen kysymys näistä viidestä avainalueista kaupunkirakentaminen, maatalous ja muut. Tarvitsevatko jotkut erityistä panostusta, että voimme saavuttaa nämä 2050 tavoitteet, jotka kuvasit? Onko siellä alue, josta olet erityisen huolestunut, että poliitikkojen pitäisi paneutua erityisen voimakkaasti? Ja sitten yleisempi kysymys. Tämä kertomus estetään joka viides vuosi. Onko tässä kertomuksessa joku, joka on sekaan yllättynyt sinua näiden viiden vuoden jälkeen? Onko jotain, joka reagoit voimakkaasti, joka pitäisi ottaa meidän huomioon? Ja sitten lopuksi olen vähän huolestunut, sopiko tämä tähän kontekstiin, mutta minä olen huolestunut, että mehiläisyhteisöt kuolevat monissa maissa EU:ssa. Tässä on useampi koktailivaikutus, ke- kemikaalit, torjunta-aineet, vaikka neonikotiinien käyttökielto. Monet tekijät vaikuttavat mehiläisiin. Oletteko te kiinnittäneet huomiota siihen, koska sillä on myös ihmisten äh, ruokintaan tärkeää, että meidän mehiläisyhteisöt pärjäävät. Minä en ole tässä mikään asiantuntija, mutta tässä tulen käytämään myöskin kemian alan viranomaisten puolen. Kiitoksia. Ja sitten Schleck. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä raportistanne. Se oli erinomainen ja on. En tiedä, oliko tämä tarkoituksellista, mutta tai en, en tiedä, olitteko aikonutkin näin tehdä, mutta minusta olisi hyvä, jos lähettäisitte tämän raportin kaikille hallituksille, jotta saisivat siitä inspiraatiota, kun laativat kansallisia politiikkojaan. Minulla olisi kolme kysymystä teille. Meillähän on kahdenlaisia ongelmia täällä Euroopan parlamentissakin. Ensinnäkin yksi ongelma on se, miten voisimme vakuuttaa komission siitä, että komission tulisi noudattaa sitä, mistä tekin puhuitte. Eli että tulevaisuudessa toteutettaisiin kiertotaloutta, suosittaisiin vihreitä työpaikkoja ja niin edespäin. Toiseksi, miten saamme useammat kansalaiset mukaan prosesseihin? Teidän virastonne verkkosivuilla on kaksi, pari erittäin hyödyllistä sovellutusta. Yksi liittyy melusaasteen mittaamiseen. Melusaastehan on suuri ongelma. Ja näiden sovellusten tulisi tavoittaa mahdollisimman monta kansalaista, koska olisi hyvä, jos kansalaiset voisivat älypuhelimineen mitata <clears throat> melua. Myös ilman laadusta olisi hyvä saada enemmän tietoa. Monissa maissa tämä tieto, tätä tietoa ei ole saatavilla. Johtuuko se siitä, että näissä maissa ei edes ilman laatua valvota, vai onko kyse siitä, että he eivät vain anna tietoa oikea-aikaisesti? Ja haluaisin myös kysyä, onko teillä suunnitteilla vastaavia sovelluksia jatkossakin, koska erityisesti nuoret ovat aika hyviä käyttämään älypuhelimia ja ylipäänsä informaatioteknologiaa. Joten tämä olisi hyvä keino tiedottaa nuorille. Ja tällä tavalla saataisiin myös edistettyä vihreitä työpaikkoja ja kaikkea siihen liittyvää. Pedicini. Pedicini on seuraava. Grazie, Presidente. Kiitoksia. Niin, en kuullut, että kutsuitte nimeni. Niin haluaisin kiittää viraston johtajaa erinomaisesta raportista. Vuonna 2000 2015 on kansainvälinen maaperän teemavuosi ja halutaan kiinnittää huomiota tähän maaperään ja sen resursseihin. Euroopan ympäristöviraston julkaisemassa äh, kertomuksessa sanotaan, että maaperän eroosio ja saastuminen ja vastaava osoittavat, että maaperä heikkenee. Ja jo me tarvitsisimme koherenttia, johdonmukaista maaperäänkin liittyvää politiikkaa ja Tämä edellyttää myös sitä, että me torjumme saastumista, mutta meillä Euroopassa kuitenkaan ole tällaista maaperän suojelustrategiaa. Se on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta voimme turvata tu- turvallisen, terveen ympäristön Euroopassa. Tällaisesta asiasta puhuttiin jokin aika sitten, mutta kertaa Se blokattiin neuvostossa ja ehkä tätä voitaisiin yrittää uudestaan vahvistetun yhteistyömenettelyn periaatteella niin, että pieni vähemmistö ei voisi blokata tällaista ehdotusta. Ja olen yhtä mieltä Matias Grooten kanssa. Meidän täytyy vähentää tietenkin hiilen käyttöä, mutta sille täytyy olla selkeitä vaihtoehtoja, muuten joudumme ojasta allikkoon. Eli liikkuvuuspolitiikkaanhan tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla, tämä ö, hiilen käytön vähentäminen, ja sillä on tiettyjä seuraamuksia. Ja mm, on erittäin tärkeää, että me voisimme korvata tämänhetkisiä malleja sellaisilla malleilla, jotka ovat todella kestäviä. Me tarvitsemme kestäviä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon luonnon ekosysteemit. Vain sillä tavalla pääsemme eteenpäin. Kiitoksia sitten Krostet. Paljon kiitoksia. Totta on, että tämä asiakirja on erityisen kiinnostava ja hyödyllinen kaikille. Ymmärrän tämän ka- 150 projektin ja hyvinvoinnin planeetallamme ja Euroopan seitsemäs ympäristön puitoohjelma. mutta tärkeää että se ei jää ainoastaan osaksi. Me tiedämme kaikki nämä muutos, tämän muutosvastaukset, tiedämme vaikeudet, tämä on lyhyellä aikavälillä, ympäristö- ja teollisuuden välillä. Kaikessa on kysymys taloudesta. Otan sille kysymyksen rahoituksesta, jos haluamme edetä vauhdikkaammin, täytyy olla rahoitusta. Muuten tämä ei onnistu. Tiedämme, että julkisyhteisöllä monissa jäsenvaltioissa ei ole rahaa, ne eivät enää pysty investoimaan. Ja täällä on näitä vaikeuksia. Meitä voimme parantaa ilman laatua, vedenlaatua. Minä en pelkää autojen saastumista. Uskon, että seuraavana kymmenen vuotena tulemme etenemään teknologian alueella, vihreässä teknologiassa. Autojen aiheuttama saastuminen ei ole ongelma, mutta teollisuuden aiheuttama sa- saastuttaminen, kaupunkien lämmitys, palo hiileen, se on katastrofi. Emmekä voi estää jäsenmaita käyttämästä tätä energiaa. Täytyy mennä energiatehokkuuden alueella paljon pitemmälle – myöskin Puhutaan hiilen alueella. Ja tarvitaan rahoitusta. Miten te ajattelette, että vaikutatte niin jäsenvaltioihin vihreän verotuksen alueella? Mutta Euroopan komissio kokonaisuutena, mitä se voi ottaa huomioon tällaisia investointeja? Myöskin investointiohjelmassa. Miten te näette, minkälaisia suuntaviivoja pitäisi omaksua? Kiitoksia sitten palas. Ihan nopeasti vain haluaisin korostaa erästä elementtiä, joka liittyy tietenkin tähän jännitteeseen, joka vallitsee toisaalta teollistumisen ja toisaalta vihreän talouden välillä. Miten voidaan sovittaa yhteen nämä kaksi asiaa? Energiakysymykset ovat aina vaikeita, mutta yksi vastaus on kiertotalous. Kiertotalous on tätä nykyä keino tuottaa ja kierrättää tuotteita useamman sukupolven, siis tuotesukupolven kautta mutta Tällä tavalla voitaisiin varmastikin luoda myös työpaikkoja ja dynamisoida uudestaan äm, työtilannettakin ja tuottavuustilannetta. Timmermanshan on äh, suunnitellut jo ehdotusta, joka menisi äh, muun muassa jätteiden kierrättämisen suuntaan ja joka joka käsittelisi laajemminkin tätä kierrätysasiaa. Kyllä minä tiedän, että te ette tee mitään päätöksiä, mutta voisitteko ehkä antaa meille enemmän tietoa näistä asioista? Parlamentti ainakin aikoo olla hyvin tarkkaan kuulolla mm, ja pitää, huoli, pitää huolen siitä, että että jonkinlaisiin sitoumuksiin eh, ruvetaan piakkoin, koska on jo näyttöä siitä, että tällainen kierrätystalous on mahdollista. Kiitoksia ja seuraava puhe. <clears throat> Chciałem też podziękować za eh, prezentację, która mm, została... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä esityksestä. Tämä raportti on jo julkaistu, eli siihen pystyy jo tutustumaan ennakkoon. Minua kiinnostaa aiheeseen liittyen seuraava seikka. Monet resurssit löytyvät unionin rajojen ulkopuolelta ja herääkin kysymys, että miten Euroopan pitäisi omaa resurssistrategiaansa muovata. Edellisellä lainsäädäntökaudella pöydällä oli mietintö, joka liittyi näihin harvinaisiin resursseihin, jotka löytyvät, kuten sanottu, aika lailla unionin rajojen ulkopuolelta. mutta me emme voi täällä päättää juuri laisinkaan mitään resursseihin liittyen. Mutta mitä olette mieltä arktisen alueen varojen, luonnonvarojen käytöstä? Tiedämme, että on olemassa valtioita, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, niin ne ovat jo ryhtyneet tällä saralla omiin toimiin. Sitten tuotteiden elinkaari. Yhtäältä meitä sitoo tämä täytäntöön pantu konsepti, joka liittyy taas kiertotalouteen, mutta toisaalta tiedämme, että monien tuotteiden elinkaari on lyhyt, lyhentynyt huomattavassa määrin. Pienen pienen osan vaihtaminen esimerkiksi koninkoneiden osalta on niin kallista, ettei laiteta kannata korjata laisinkaan, vaan ostaa uusi tilalle. Vaikkakin tätä niin sanottua viallista tuotetta voitaisiin jatkossakin vielä käyttää. On olemassa muun muassa Electrolux, niminen valmistaja, ja ne valmistettiin Ruotsissa ja Electrolux tarkoitti samalla hyvää laatua. Se on tärkeä lähestymistapa. Niin, elintä, tuotteiden elinkaari ja kiertotalous. Miten te suhtaudutte tähän? Toisaalta taas nyt käydään neuvotteluja vapaakauppasopimuksesta. Mitä tulee tuotanto- ja kulutusmalleihin Rapakon molemmin puolin, niin ne ovat aika lailla erilaiset. kun tekstiä lukee, niin siellä viitataan työpaikkojen luomiseen, ei ainoastaan kasvukeskuksissa, metropoleissa, vaan myöskin maaseudulla, koska pyritään tietyllä tavalla taistelemaan myöskin sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Mitä mieltä te olette tähän liittyen? Tuoko tulevaisuus uhkatekijöitä tullessaan? Kiitoksia. So for Kiitoksia kovasti. Täällä esitettiin useita kysymyksiä viraston toiminnanjohtajalle ja nyt haluaisinkin antaa puheenvuoron johtokunnan edustajalle. Meillä on täällä kaksi edustajaa, professori Michael Scholos ja professori Kristin Hien. tiedä, kumpi haluaa käyttää puheenvuoron ensin. Thank you very much. Let... Kiitos, puheenjohtaja. kiittää esiin luottamuksesta ja mandaattimme uudistamisesta. Että voimme sitä edustaa teitä ja parlamenttia ympäristöviraston hallituksessa. Olen erityisen iloinen ollessani täällä tuon keskustelun jälkeen ja Otan muutaman näkökannan roolistamme ja kertomuksesta. Uskon, puheenjohtaja, että tämä kertomus heijastaa mitä parhaimmalla tavalla parlamentin odotuksia. Että se lähestyy päivän ympäristöhaasteita, ja, ja kasautuneita ongelmia järjestelmällisesti. Ja se tarttuu johonkin ydinongelmiin, kuten tuotanto, kulutus ja resurssien käyttömallit. Muista, että parlamentti on aina pyytänyt virastoa etsimään syvempiä ja luotettavampaa datan käsittelyä ja arvioimaan politiikkaa vaikutusten näkökulmasta ja arvioimaan skenaarioita politiikan näkökulmasta EUlle. Tämä suuntautuminen e, ei ollut sellainen, että muut välttämättä kannattivat hallintoneuvostossa. He suhtautuvat kielteisesti politiikan analyysiin tai politiikan täytäntöönpanoon. Olemme oikein iloisia, että kaikki ovat tyytyväisiä viraston toimintaan tässä suunnassa. Uskon, että vaikka rohkaisumme, että katsotaan rajojen ulkopuolelle ja tuetaan EUn johtajuutta maailman ympäristö, agentassa, kiertotalous, vihreä talous, luonnon pääoma. Meidän keskusteluissamme ovat olleet nämä teemat, että nyt mennään oikeaan suuntaan. Ja tämä oli jälleen parlamentin antama suuntaviiva. Ja tämäkin saa lisää tukea Ja 2015 kertomus osoittaa esimerkiksi käsitellessään megatrendejä ja tehdessään sen johtopäätöksen, että emme yksin kykene tarttumaan useimpiin haasteisiin. Sitten datan luotettavuus ja seurattavuuskysymys. Tämä kertomus on erittäin innovoiva, sillä kaikki kertomuksen lukijat saavat alkuperäisen raakadatan, jota he voivat itse arvioida, jopa haastaa viraston tulkintoja. Tästä syystä en ole ainoastaan tyytyväinen kertomukseen, olen myös hyvin ylpeä, että se heijastaa parlamentin odotuksia ja vaatimuksia. Ja lopuksi puheenjohtaja. Tehokkaat systeemiset kattavan lähestymisen perustuvat ratkaisut vaativat monimutkaista, lähinnä pitkän aikavälin politiikan ja käytäntöjen luomista, joka saa kaikilla tasolla tukensa. Tässä valiokuntanne ja Euroopan parlamentti kokonaisuudessaan on ratkaisevassa asemassa suhteessa muihin EU-toimielimiin, jossa jat- jatkuvuus, selkeys, tervejärkisyys ovat politiikan kannalta tärkeitä tässä kertomuksessa ja viraston toiminnassa ylipäätänsä koemme. Pragmaattinen, joskus jopa pessimistinen lähestymistapa tarjoaa politiikan, optimistisen politiikan peruspalikat. Kiitoksia kovasti. Haluatteko te käyttää puheenvuoron? Perhaps a short word of addition. Ehkä ihan lyhyt lisäys vain minunkin puolestani. Monet kiitokset Euroopan parlamentille ja ympäristövirastolle. Nämä viime vuodet ovat olleet kyllä aivan ainutlaatuinen kokemus ja olen kiitollinen siitä luottamuksesta, jonka sain näille tulevalle kolmelle vuodelle. Haluaisin korostaa yhtä asiaa, nimittäin Euroopan ympäristöviraston valmiutta vastata kaikkiin kommentteihimme, jotka liittyvät esimerkiksi monivuotiseen työohjelmaan. Ja ympäristövirasto on ollut kyllä valmis vastaamaan varhaisessa vaiheessa. Se on ottanut huomioon monia meidän kommenttejamme ja ne kommentit, joita me olemme esittäneet, näkyvät tai kuuluvat myös siinä, mitä täällä on tänään sanottu. Me kommentoimme muun muassa sen suuntaan, että tehokkuutta ja kertotaloutta tulisi korostaa enemmän. Ja olemme myös esittäneet kommentteja siitä, että ympäristöpolitiikan taloudellisista taloudellisista periaatteista, perusteluista tulisi puhua enemmän. Ja juuri näin te olette tehneet tässä raportissa. Olisin myös kovin kiitollinen, tai olen ko- kovin kiitollinen siitä, että ympäristövaliokunta on ottanut vaarin niistä kommenteista, joita me olemme valmistaneet ja joita olemme esittäneet myös ympäristövirastolle. Eli tässä on kyse hyvin hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt antaisin puheenvuoron toiminnanjohtajalle. Toivottavasti 12 minuutissa pystytte vastaamaan. Thank you. I will try to respond to all. Oikein paljon Kiitoksia. Yritän vastata kaikkiin 94 kysymykseen. Alkuun kiitokset näistä positiivisista kommenteista kertomuksemme liittyen. Kaksi asiaa haluaisin ottaa esille, jotka tulivat puheenvuorossa mainittua. Kyse on avoimuudesta ja kaikkien tietojen saatavuudesta. Minä olen keskittynyt näihin poliittisiin viesteihin, mutta ne perustuvat äh, ympäristötilan tutkimiseen kaikissa jäsenvaltioissa ja kertomusta lukiessanne löydätte kaiken tiedon. Te löydätte sieltä äh, tietokenttiä ja sieltä löytyy siis kaikki tieto. Eli jäljitettävyys, avoimuus on meille kaiken A ja O. Ja minä uskon, että tällä saralla olemme maailman johtava virasto tai keskus Oikeastaan tällä tavalla kukaan muu ei tällaista tietoa halua julkaistavan. Ja toisaalta sanottakoon, että tämä on kertomus, joka perustuu verkoston työhömme. Siinä on mukana osallisena myöskin parlamentti. Me olemme saaneet 1500 kommenttia ylikin, joten kyllä siinä työtä riitti, kun tämä tieto yritettiin huomioida, mutta se kyllä antaa sitten lisäarvoa tälle kertomuksellemme. Lisäksi ehdotettiin, että tämä pitäisi myöskin valtion päämiehille antaa luettavaksi. Sanottakoon, että me pyrimme kansallisella tasolla tekemään vahvaa työtä 25kin jäsenvaltiossa, eli me esittelemme tämän kertomuksemme, haluamme, että jäsenvaltio kommentoi sitä jäsenvaltion kannalta keskeisimmiltä osiin ja sitten keskustelemme yhdessä siitä. Eli me todellakin tätä asiaa korostamme. Lukuiset kysymykset liittyvät täytäntöönpanopuoleen. puoleen kun keskustelemme siitä, että tarvitsemmeko uutta tai lisäpolitiikkaa vai pitäisikö meidän keskittyä täytäntöönpanoon, niin sanottakoon, että ei ole olemassa yhtä ainokaista vastausta. On tietenkin selvää, että nykyistä lainsäädäntöä, jos voitaisiin täytäntöönpana, niin olisi hyvä. Se liittyy vesiputedirektiiviin ja muihin. Tilanne on suhteellisen hyvä Eli ei ole päästy aivan siihen täydelliseen tilanteeseen, mutta täytäntöönpano on kuitenkin tärkeällä siellä. Täällä viitattiin myöskin Euroopan unionin teollisuuden kilpailukykyyn maailman markkinoilla silloin, kun puhutaan tästä meidän vahvasta lainsäädännöstä. Haluaisin tässä yhteydessä ottaa esille pari seikkaa. Ensinnäkin lähdetään liikkeelle siitä, olettamuksesta, että yritykset menevät sinne, missä lainsäädäntö on helpoin heidän osalta, mutta sanottakoon, että näyttöä tällaisesta ei ole juurikaan olemassa. Silloin kun yritykset siirtyvät, ne liittyvät, ne siirryt liittyvät lähinnäkin palkkaeroihin, sosiaaliturvamaksoeroihin ja myöskin joltain osin energiaa hintaeroihin, mutta ei ole olemassa minkäänlaista näyttöä siitä, että syistä yritykset siirtyisivät, sillä kustannukset tältä osin ovat aika lailla pienet ja yritykset käyttävät omia ympäristöpoliittisia määräyksiä. Tämä kannattaa pitää mielessä. Ja sitten jos katsotaan energiakustannuksia, niin kysehän on tästä tuotantoyksikköön liittyvästä hinnasta. Siinä mielessä Eurooppa on hyvin energiatehokas talous, resurssitehokas talous, ja jos verrataan Eurooppaa Kiinaan tai Yhdysvaltoihin, niin meidän täytyy katsoa tätä tuottavuutta. Ja silloin tilanne muuttuu melko lailla yksi esimerkki. Jos katsotaan Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvaltojen energi- talous on kaksi kertaa EUn taloutta energiaa intensiivisempi. Ja sitten jos puhutaan kiertotaloudesta ja vihreistä työpaikoista, niin kertomusta luettaessa käy ilmi, että kun kierto talouspaketti palaa pöydälle, niin sen pitäisi olla sellainen, että se keskittyy energia- äh, resurssitehokkuuteen siten, että siinä huomioidaan myöskin jätepaketti. Täällä kysyttiin muun muassa siitä, että mitä mieltä me olemme tästä niin sanotusta jätehierarkiasta. Tässä viitataan muun muassa tähän upstreaming-puoleen ja tuotteiden laatuun ja sitten siihen, mitä suunnitella, mitä ei. Puhutaan muun muassa siitä, että laite ei ole enää korjattavissa tai varaus ei ole enää käytettävissä. Tämä, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, silloin, kun puhutaan siitä, että saadaan taloudesta kiertotalousjärjestelmä, eli täytyy keskittyä muihin kysymyksiin. Kertomuksessamme ja muitakin osin on puhuttu näistä bisnesmalleista, eli siirrytään enemmän palvelun puolelle. Kemikaaleja voidaan jossakin paikassa Euroopassa jopa liisata. On olemassa muutakin kuin teknologiainnovointia. innovointia vaan myöskin sellaista, että miten esimerkiksi yritysmaailmassa jätekysymyksiä käsitellään. Ja mitä tulee sitten tähän jätekysymykseen ja suuriin eroavaisuuksiin Euroopan unionissa, tämä ei liity vain ainoastaan jätteisiin. Ja sen valtioiden välillä on olemassa monilta osin suuria eroja. Ja minä uskon, että Euroopan unioni on pyrkinyt tämän huomioimaan yhtäältä siten, että käytetään tiettyä aikataulutusta tietyille jäsenvaltioille ja prosesseille annetaan enemmän aikaa, mutta toisaalta käytetään erilaisia tavoitteita uusiutuvien energialähteiden ja eri politiikkojen alalla. Eli tässä täytyy aina huomioida jäsenvaltioiden omat lähtökohdat, mutta yleisenä tavoitteena pitäisi olla se, että edetään oikeaan suuntaan. Eli kyse on tasapainoilusta pyrkien varmistamaan, että kaikki kykenevät seuraamaan johtaja. Jos kukaan ei seuraa johtajaa, niin silloin se on pelkkää turhaa käveleskelyä. Eli politiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ovat puhaltamassa yhteen hiileen. Mitä tulee sitten arvoihin ja kulutustottumuksiin ja muihin, Monet ovat olleet aika lailla yllättyneitä siitä, että minun kaltaiseni mies pystyy johtamaan eurooppalaista ympäristökeskusta, joten me olemme omalta osaltaamme vaikuttaneet eurooppalaiseen, muun muassa eurooppalaiseen energia- politiikkaa, me tarkkailemme erilaisia käytänteitä, erilaisia malleja, politiikkoja. Katsomme, miten kulutustottumuksia voidaan muuttaa, eli kyllä me näitä asioita seuraamaan. Mitä tulee sitten taas siniseen talouteen, tiedämme, että tämä on hyvin tärkeä aihealue yhtä lailla kuin vihreä talous jos meillä ei ole vahvaa, kestävää meriympäristöä, niin sitä kautta ei saada kestävää ekopalvelujärjestelmää aikaiseksi. Me tiedämme, että merelliseen ympäristöön liittyen tietoa on paljon vähemmän käytettävissä kuin muilla aloilla. Mitä tulee sitten taas ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin ja ihmisten arvoon ja maaseudun kehittämiseen, niin kuin täällä on tullut esille, niin mielestäni on ihan selvä asia, että useampaan otteeseen me olemme peräänkuuluttaneet integroituneempaa lähestymistapaa. YMP keskittyy juuri maanviljelijöihin, ja muihin maatalousalan kysymyksiin, mutta esimerkiksi Natura 2000 on oma tavoitteensa ja kohde yleisönsä, mutta meidän täytyy katsoa, miten nämä kysymykset voitaisiin linkittää toisiinsa. Siihen me olemme puuttuneet useampaan otteeseen omissa kertomuksissamme ja jatkossakin näin tulemme tekemään, mutta kyllä tämä on ihan validi pointti, eli että kyllä meidän täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa, mutta meidän täytyy kuitenkin aina pyrkiä varmistamaan, että meidän luonnonvaramme, se pääomamme, sitä tulee jatkossakin vaalittua. Mitä tulee sitten maaperään liittyviin kysymyksiin, me emme vastaa politiikan teosta, joten minä en sano, että me tarvitsemme maaperään liittyvän direktiivin, mutta kertomusta luettaessa käy varmaankin selvästi ilmi, että maaperällä on keskeinen rooli ekosysteemissä, mutta se on jäänyt aika lailla lapsen kenkiin. Sillä on keskeinen rooli vesisyklissä ja myöskin niin sanotussa hiilisyklissä, joten maaperän laatuun täytyy panostaa meidän mielestämme. Se, että syntyykö siltä pohjalta uusi direktiivi vaiko ei, niin siitä päättäkööt viisaat poliitikot, meidän tehtävänämme se ei ole. Mitä taas tulee vihreän talouden kilpailukykyyn ja siihen, että millä sektorilla on päästy eteenpäin, ainakin energiatehokkuuden puolella on päästy eteenpäin. Eurooppalaiset yritykset ovat maailman kärkeä, mutta myöskin kemian alan puolella näin on. Siellä on päästy energiatehokkuuden puolella aivan harppauksen eteenpäin on paneuduttu enemmänkin tällaiseen biopohjaiseen järjestelmään ja sitten myöskin muun muassa autoteollisuuden puolella eurooppalaiset yritykset ovat innovoivia muun muassa kiertotalouden näkökulmasta katsottuna. Sitä kautta on siis eurooppalainen kilpailukyky parantunut. Ja mitä tulee sitten kansalaisten osallisuuteen, Noise ja muut tulivat täällä jo mainittua. Keskuksemme on sitä mieltä, että kyllä osallistuvuus on tärkeä asia silloin, kun yritetään luoda pohja ympäristöpolitiikalle. Haluammeko lisätä tällaisten sovellusten määrää? No, minä en yleensä jää ruikuttamaan ja valittamaan, mutta mitä tulee resursseihin, niin me menetämme vuosi vuodelta väkeä keskuksestamme ja resurssimme ovat kyllä aika lailla rajalliset. Eli kyse on enemmänkin resurssikysymyksestä, miten se ratkaistaan, niin mehän olimme mukana perustamassa Citizen Science Network-verkostoa, mitä näihin sovelluksiin tulee ja tiedon keräämiseen – ja muihin, niin me olemme aina sanoneet, että nämä tiedot ovat kaikkien käytettävissä, mutta resurssit ovat aika lailla vähäiset tällaisten kysymysten käsittelemiseksi. Ja mitä tulee sitten vielä tähän rahoituspuoleen, julkisia varoja taloudessa on jo olemassa, mutta herää kysymys, että mihin nämä ohjataan. Mikä on makrotaloudellinen, makroyhteiskunnallinen merkitys tällä panostuksella. Viittaan tässä strategisiin investointeihin, Energiatehokku, resurssitehokkuus, luonnon pääoma, hiilijalanjäljen pienentäminen, innovointi, ne ovat tärkeitä kriteereitä. Myöskin eurooppalaisessa ohjausjaksossa tähän viitataan. Eli kyse on oikeastaan siitä, että ohjeistetaan poliittisella kentällä sitä, minne näitä rahoja annetaan käyttöön. Sitten vielä pari pientä asiaa, jotka tulevat Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi arktisella alueella käytössä oleviin luonnonvaroihin. Vuoden loppuun mennessä on tarkoitus julkaista kertomus aiheen tiimoilta. On sanottamattakin selvää, että tämä on arkaluonteinen sekä poliittisesti että ympäristön näkökulmasta katsottuna arkaluonteinen kysymys. Aluetta hallinnoidaan aika lailla hölläkätisesti. Ja mitä tulee niin sanottuun hiilitaseeseen, Me voimme kyllä pysyä tämän kahden asteen lämpenemisen tavoitteen rajoissa, jos käytämme olemassa olevia varoja vain tehokkaasti hyväksi. Sitten mitä kauppaneuvotteluihin tulee ihan lopuksi vielä, niin toteasin, että keskuksella ei ole juurikaan sanavaltaa siinä, eikä resurssejakaan osallistua tähän keskusteluun, joten Sanottakoon niin, että me emme oikeastaan osallistu laisinkaan tähän keskusteluun ainakaan tällä erää. Me olemme tietenkin tarkastelleet vienti- ja tuontipuolta ja sitä, että minkälaisia vaikutuksia kauppa-alan määräyksillä on maankäyttöön, käyttöön ja niin poispäin. Se voitaisiin huomioida tietenkin näissä keskusteluissa, mutta ei keskus sinänsä näihin TTIP-kysymyksiin puutu. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään. Toivottavasti ette pane pahaksi, kun en voinut vastata kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Jos teillä on jotain kysyttävää, niin voitte lähettää meille kysymyksenne mustaa valkoisella. Me yleensä kyllä vastaamme niihin hyvinkin ripeästi. Kiitoksia. We have to... Kiitoksia. Ja täytyykin välittömästi hypätä seuraavaan kohtaan. Aika on hyvin vähän. Nyt me käsittelemme lausuntoon luonnosta lääkerehun valmistuksesta. Ja annapa puheenvuoron heti esittelijälle Linssille pyydä. Danke. Für die Möglichkeit, ähm, hier Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että voin alustaa täällä keskustelua lääkerehoasetuksesta. Ihan lyhyesti taustoista muutama sananen. Lääkerehu paketti kuuluu tähän kokonaispakettiin, jonka komissio on laatinut. Yhtäältä meillä on olemassa asetus, jossa käsitellään eläinlääkkeitä. Tästähän vastaa kollega Gostet. Hän laatii siihen liittyen mietinnön. Toisaalta vielä sitten lääkerehut. Sen asian käsittelystä vastaa agrivaliokunta ja me laadimme siihen liittyen lausunnon. Ja kolmas osio liittyy asetusehdotukseen koskien eurooppalaista lääkevirasto. Lääkerehuun liittyen minulle tärkeänä on se, että teemme tiivistä yhteistyötä kaikkien kanssa varmistaaksemme, että saamme aikaiseksi johdonmukaista lainsäädäntötekstiä. Kyse on oikeusturvasta käyttäjien puolella, eli on tärkeää käyttää johdonmukaista lähestymistapaa, eli että asetukset ovat samansuuntaisia eikä niissä ole ristiriitaisia määräyksiä. Me tarvitsemme myöskin mikrobilääkkeisiin liittyviä selkeitä määritelmiä, yhtä lailla selkeitä määritelmiä kaivataan erilaisiin hoitomuotoihin, parantaviin, jälkihoito- ja ennaltaehkäiseviin hoitotoimenpiteisiin. Meidän pitää todellakin yksityiskohtaisesti määritellä nämä hoitomuodot ja kertoa, mistä on kyse. Ja jos nämä asetukset linkittyvät tiiviisti toisiinsa, niin on tärkeää myöskin puhua aikataulutuksesta – Asiasta on keskusteltu ja pitkälle on päästy, mutta lähentymistä vielä kaivataan enemmän. Mitä tulee komission ehdotukseen, niin olen erittäin tyytyväinen sen sisältöön. Ja mielestäni on hyvä, että kun puhutaan lääkerehuista, niin olisi tärkeää Euroopassa päästä harmonisoinnin tielle hyvinkin korkealla tasolla. Mitä tulee lainsäädäntövälineen valintaan, eli asetuksen valintaan on hyvä asia. Mitä tulee vanhaan direktiiviin, joka on peräisin vuodelta 90, niin sehän korvataan uudella asetuksella, kun se astuu voimaan, ja minä uskon, että unionissa eläinten terveyden taso paranee, ja se on myöskin tämän niin sanotun One Health-lähestymistavan periaatteen mukainen, eli huomioidaan sekä eläinten että ihmisten terveys, viitaten siihen, että nämä kaksi aspektia liittyvät läheisesti toisiinsa. No mitä tässä asetuksessa on, mistä siinä on kyse? Kyse on lääkerehuista, eli rehuista, joihin lisätty lääkeaineita, kuten usein esimerkiksi antibiootteja. Eli kyse ei ole valmiista lääkeaineista, jotka lisätään juomaveteen, tai jotka vain pistetään rehun päälle. Lääkerehuja käytetään suurten laumojen, kuten karjan tai sikojen tai kalojen hoitamiseen. Mitä tulee asetusehdotukseen, niin tarkoituksena on toimia siten, että sitä sovelletaan myöskin kotieläimiin. Mistä on konkreettisesti kyse? Ensinnäkin kyse on siitä, että kuka saa näitä lääkerehuja saa käyttää. Eli kyse on yleensä siitä, että vastuulliset, vastuulliset henkilöt olisivat maanviljelijät. Kyse on myöskin näistä saastumisraja-arvoista ja siirtymisraja-arvoista ja käyttöajoista. Komission ehdotuksessa myöskin sanotaan, että lääkerehuista puhettaessa puhutaan mikrobilääkkeistä ja muista kuin mikrobilääkkeistä, jotka toimivat äh, vaikuttavina aineina. Tavoitteena on tietenkin yhtäältä se, että taistellaan mikrobilääkeresistenssiä vastaan, mutta meidän ei pitäisi toimia siten, että keskitymme vain ainoastaan mikrobilääkeresistenssiin, vaikka se onkin hyvin tärkeä. Kyse on myöskin innovoinnista ja kilpailukyvyn vahvistamisesta ja siitä, että lääkerehua on kaikkialla Euroopassa käytettävissä. Ehdotan neljää alaa muutettavaksi, viitaten komission ehdotukseen – Viittasin tässä jo näihin määritelmiin mikrobilääkkeistä puhuttaessa. Sitten nämä eri hoitomuodot toisaalta. Ja olen pyrkinyt keskustelemaan muiden esittelijöiden kanssa samaisista aiheista, jotta voidaan varmistaa, että kaikissa kolmessa asetuksessa sanotaan samat asiat. Toisaalta ehdotan sitä, että ennaltaehkäisy ehkäisevää antibioottien käyttöä ehkäistään. Sanottakoon, että antibioottien käyttöä kasvua lisäävänä aineena ei sallita unionissa. Sitä ei ole sallittu enää vuoden, sitten vuoden 2006. Useamman tarkistuksen kautta pyrin vahvistamaan eläinlääkärin roolia. Se, hän olisi keskeisin toimija Vahvistan siis eläinlääkärin roolia. Toisaalta taas ehdotan, että kun lääkkeitä määrätään, niin se edellyttää ensin perustavaa laatua olevaa tutkimusta. Tietenkin kyse on myöskin siitä, että kuinka pitkään näitä lääkerehuja saadaan valmistaa. Komissiohan ehdotti 14 päivää tai siis kuinka pitkään näitä saadaan käyttää eläimiä hoidettaessa. Minä ehdotan seitsemää päivää. Eli antibiootteja ei pitäisi kyllä käyttää seitsemän päivää pidempään. Mitä tulee sitten tähän siirtymiseen, esitän aika lailla kunnianhimoisia ehdotuksia. Minun mielestäni teknologisia mahdollisuuksia täytyy huomioida ja käyttää, mutta toisaalta taas EFSasta puhuttaessa niin näihin siirtymisaikoihin liittyen pitää tehdä selkeää tutkimustyötä. Tässä omat tarkistusehdotukseni. Mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja jään odottamaan tarkistuksia, jotka voi jättää 24 huhtikuuta asti. Äänestys on tarkoitus toimittaa 17. päivä kesäkuuta. Kiitoksia. Now we can start with, uh, Kiitos. Ja nyt voidaan aloittaa varjaesittelijöistä ensiksi herra Zani. Excuse me. Yeah, thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy toistaa ja korostaa ja painottaa tarkoittaa sitä, että tässä puhutaan nyt uudesta asetuksesta. Tässä on kyse siis uudesta asetusehdotuksesta. Ja ehdotus sinään ja tarkistukset todellakin viittavat yhteen suuntaan, nimittäin eläinten ja ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen. Ja tämä on tärkeää, koska se, tämä liittyy lisensseihin ja siihen, että että tuotetta voidaan käyttää vasta lääkemääräyksen jälkeen. Olen tyytyväinen komission ehdotukseen. Tietysti siihen on tehty ja tuleekin tehdä muutoksia. Ja Leene on valmistellut erinomaisen lausuntoluonnoksen. Olen varma siitä, että saamme vielä kompromisseja jatkossakin aikaan kuten ensimmäisen varjoesittelijöiden kokouksen jälkeenkin tapahtui. Ja nyt haluaisin tässä kohtaa korostaa toistamatta sitä, mitä aiemmat puhujat ovat sanoneet. Haluaisin korostaa neljää seikkaa. Lääke, siis eläinten lääkkeiden antamiseen yksi hyvä keino on todellakin lääkerehu. Ja on erittäin hyvä, että otetaan huomioon paitsi eläinten terveys, myös ihmisten terveys. Ja seuraava kohta, jota haluan korostaa, on eläinlääkäreiden rooli. Ja neljäs kohtani on se, että eläinlääkintäasetuksessa viitataan jo tiettyihin seikkoihin ja toistoa tulee tässä kohtaa välttää. Eli tämän nimenomaisen asetuksen tulisi antaa kannustimia lääkerehun tutkimukseen. Minunkin ryhmäni pitää tätä hyvänä asiana. Ja odottelenkin tässä kiintoisaa keskustelua jatkossa. Kiitos. Thank you to you and now for the e Kiitos. Nicholson e Kiitos puheenjohtaja. Yksi yhtenä tehokkaimmista tavoista eläinlääketuotteiden toimittaminen eläimille on ollut rehu. on torjunnassa. 25 vuotta vanha direktiivi, ilman direktiiviä. Me tarvitsemme uusia sääntöjä, jotka ovat tekniikan kehityksen mukana – jotka tarjoavat tänne mahdollisuuksia käyttäjille. Haluaisin kiittää tästä työstä. Asian puitteissa tähän mennessä olen useamman tarkistuksen kanssa samaa mieltä, erityisesti mitä tulee ei-ruokaan tuottaviin eläimiin ja eri hoitomuotojen erottamisessa. On olemme samaa mieltä, että jotenkin täytyy tehdä myös komission artikossa 7 ehdottamien ää, siirto, eteenpäin siirto sääntöjen suhteen. Oikeellista varmasti tarvitaan, mutta tämä prosentti antimikrobiaalisia aineita ei mielestäni ole kokemukseni pohjalta tarpeellinen eikä sille riskeihin nähden asianmukan kynnyksen saavuttamiseen vaaditaan ainakin pitempi siirtymäkausi. Muuten vedämme maton teollisuuden alta. Lausunnossa muitakin näkökulmia, joiden kanssa olen eri mieltä. Olen huolestunut, että tarkistus 14 vai että ei aiottuja vaikutuksia. Isässä Britanniassa, josta olen kotoisin, on paljon ihmisiä, joilla on riittävä ammattipätevyys lääkkeiden määräämiseen, koska he ovat eläinlääketieteellisen hallinnon luvan saaja, mutta kaikki heistä eivät ole eläinlääkäreitä. Ää, reseptin kirjoittaminen, määr, lääkemääräyksen kirjoittaminen eläinlääkäreille ää, tavarata näiden am, ammattipätevyyden saavuttaneiden henkilöiden asemaa. Tarkoitus 17 tämmöisiä ongelmia, mitkä tulee ennaltaehkäisevään käyttöön. Kun komission jäsen esiintyi maatalousvaliokunnassa, hän totesi, niin – tämä ennaltaehkäisevän käytön kieltäminen on saanut paljon tukea, mutta pakko sanoa, että en ole näitä kannattajia. Minusta kasvun edistäminen lääkkeiden avulla on kiellettävää, mutta tarkoitus 17 on taas sellainen, että vastustan, koska ennaltaehkäisevä ää, lääkintä saattaa to- korjata virheitä, koska vanha sanotaan on, että ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Jotkut lääkkeet vaikuttavat tästä useamman päivän aikana jossakin tapauksissa varhaisen varoituksen merkistöt voi tulla nopeasti ää, äh, sairaus. Esimerkiksi sikojen ripulitapauksessa. Jos se ennaltaehkäisevää toimintaa salli, niin voimme määrätä rehua liian myöhään. Uh, Tämä on siis hyvää työtä, mutta on huolenaiheita vielä liittyen alueeseen tai edusta, mutta varmasti voimme löytää ratkaisuja ongelmiin. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti. Ja nyt Osling saa puheenvuoron. Ja, <clears throat> ich habe ja auch in der letzten Aussprache schon gesagt, dass edellisen keskustelun yhteydessä totesin, että aika lailla kriittisesti suhtaudun tähän ehdotukseen. Tässä ei ole ehdotusta lääkkeiden käytön vähentämiseksi, ei missään näistä ehdotuksissa. Varsinkin silloin, kun puhutaan antibiooteista ja lääkerehuissa, siihen suhtaudun aika lailla kriittisesti. Valitettavasti komissio ei toimi strategiassaan kovinkaan johdonmukaisesti, eli että se ei pyri johdonmukaisesti vähentämään antibioottien käyttöä. Mitä tulee tarkistuksiin, niin oikeastaan voin hyväksyä nämä esittelen ehdotukset. Ennaltaehkäisevän toiminnan kielto on olemassa, siitä ei tarvitse keskustella sen kummemmin päin vastoin. Me kyllä harjoitamme ennaltaehkäisevää toimintaa, mutta sitä, mm, se nimetään eri tavalla. Mitä tulee taas jälkihoitoon, sitäkin pitäisi vähentää. Eli tiettyjä tai väitetään, että hoito on mahdollista vain ainoastaan lääkkeiden käyttö rehun, rehun sekoitettuna, mutta se ei pidä aina paikkaansa. Eli meidän täytyy todellakin kriittisesti tarkastella käytettävää järjestelmää. En voi hyväksyä sitä, että jälkihoito esitettäisiin tällä tavalla tässä tekstissä ja sitä sovellettaisiin käytännössä nykyiseen tapaan. Tietenkin eläinlääkäreiden roolia täytyy vahvistaa, mutta sanottakoon kuitenkin, että tietyissä järjestelmissä eläinlääkärit hyötyvät lääkkeiden myynnistä. Tässä ei saada ajautua siihen, että taloudelliset intressit vaikuttavat lääkkeiden myyntiin ja määräämiseen. Eli tässä pitää olla selkeä rajanveto. Eli ne, jotka määräävät lääkkeitä, on yksi porukka ja toiset taas niitä ostavat ja käyttävät. Jos katsotaan näitä raja-arvoja, niin toisin kuin muut ovat sanoneet, niin minun mielestäni nämä ovat liian korkeita. Meidän täytyy sitoutua alhaisempiin raja-arvoihin, erityisesti silloin kun puhutaan tilojen välisistä kuljetuksista, niin silloin saattaa syntyä sairauden siirtymistä. Ongelmia saattaa syntyä myöskin silloin, jos samaa rehua syötetään eri lajeille. Mitä tulee tähän 14 päivään, se on liian pitkä, ehkäpä seitsemän päivää riittää, sen voisimme hyväksyä. Mielestäni esittelijä menee ehdotuksiensa tiimoilta ihan oikeaan suuntaan, mutta vihreille keskeinen ongelma on se, että koko lähestymistapa on valittu väärin. Ja tämä huomioiden täytyy katsoa, mitä tästä nyt voidaan vielä saada irti mutta esittelijän kanssa olemme samaa mieltä, että olemassa oleva potentiaali pitää hyödyntää, jotta tulos olisi mahdollisimman hyvä. Kiitoksia. Grazie, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, kun nyt olen ensimmäisen kerran lukenut tämän tekstin, niin olen kyllä tyytyväinen tähän asetusehdotukseen, erityisesti kun puhutaan ihmisten terveyden suojelua. Ja toki toivomme, että äh, tähän asetukseen tai tähän ehdotukseen äm, tässä ei toisteta sitä, minkä olemme jo hyväksyneet antimikrobeista puhuttaessa. Periaatteessa pitäisi lähteä siitä, että sekä eh, eläinte, eläimille samoin kuin ihmisillekin tulisi antaa yksilöllistä hoitoa, ei eh, massahoitoa. Ja siksi, ja tähän liittyy ma- tavoite vähentää eh, ylenmääräistä prof- profylaktista käyttöä. Lääkkeiden käyttö tulisi vähentää minimiin ja ähm, Ehkäpä kansallisesti tulisi asettaa vähennystavoitteet niin, että voitaisiin mitata lääkkeiden ja antibioottien käyttöä rehussa. Ja kasvuhormonien käyttöön tulisi kiinnittää erityisen tär- suurta huomiota. Tulisi välttää antibioottien käyttöä hygieniatoimien korvaajina ja eläinlääkäreiden tulisi olla ainoa taho, joka on vastuussa reseptien kirjoittamisesta ja myös lääkkeiden lisäämisestä rehuun. Ähm, on myös todettava, että eläinlääkäreiden ei tulisi samanaikaisesti myydä ja kirjoittaa reseptejä, siis myydä lääkkeitä ja kirjoittaa reseptejä niin kutsuttujen off-label-lääkkeiden käyttöä tulisi sitäkin välttää. Olen myös sitä mieltä, että kolme prosentin ei-lääkejäämiä voitaisiin, ne voitaisiin sallia. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että on tärkeää valvoa myös reseptilääkkeiden käyttöä niin, että ettei tulisi tällaisia liiallista, liiallisia reseptejä ja siihen liittyviä anomalioita. Kiitoksia kovasti. Ja nyt meillä on vielä 10 minuuttia aikaa tämän keskustelun päättelemiseen. Täytyy vielä antaa komissiolle puheaikaa, eli puolitoista minuuttia per henkilö. Krostat. Yritän puhua lyhyesti onnittelisin kollega Linssiä erinomaista työstä. Tämä astus on eläinlääketieteellisen astuksen kanssa yhteydessä. Yhteistä on ollut hyvä. Pyritään markkinoille saattaminen äh, lääketuotaisella rehon ja säädellä tätä kansanterveyksen kanssa. Tämä liittyy myöskin eläinten terveyteen. Kytkentä näiden kahden tekstin välillä on tämä antibioottiresistenssi. Tämä on suuri vitsaus kansanterveydelle. Täytyy taistella yhdessä sitä vastaan. Niin Lins pyrkii määrittämään säätelmään terapeuttiseen ennaltaehkäisevän hoidon jälkeiset käytännöt. Käytän omassa mietinnössä samoja määritelmiä. Tässä pyritään myös kieltämään ennaltaehkäisevä antibioottien käyttö rehussa. Kannattaa täysin ottaa tämän oman mietintöön, mitä tulee eläinlääketieteessä antibioottien käyttöön. Haluatte tekstata täysin ja ole kuunnellut muita tar- esittelyitä lääkärin roolin, rooli äh, ää, ja lääkkeiden myynnin välillä täytyy luoda selkeät rajat tuon samaan mietinnässä. Ei popitempää. Tärkeintä on, että me olemme samoilla linjoilla ja näinhän se on. Kiitoksia Stens kuutellut. Tack så hemskt mycket. Kiitos paljon. Lyhyesti panokseni. täytyy ottaa nämä asiat vakavasti, koska 27 000 ihmistä kuolee vuosittain Euroopassa siksi, että antibiootilla ei ole vaikutusta. Ja tästä on pahimmiltaan kysymys, miten pidetään huolta siitä, että taistelemme antibioottivastustuskykyä vastaan. Ja halusin painottaa, että on vaihtoehtoja. Tässä keskustelussakin mainittiin se siitä, että eläimille kahmalla kaupalla antibiootteja annettaisiin. Me haluamme terveempiä elämiä, parempia eläintensuojelusääntöjä. Me näemme sen, että eläimille ei tarvitse antaa niin paljon antibiootteja, jos meillä on esimerkiksi paremmat olot. Esimerkiksi jos karsinat ovat isommat on siellä on paljon tilaa, silloin ne eivät samassa määrin pure toisiaan, ei ole yhtä paljon haavoja, eivätkä niin pahasti eläinten terveys on yhteydessä hyvän eläinten hoidon kanssa. Se pitää olla mukana tässä. Perik. Kiitoksia sitten Syrjä Perik. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Viime viikolla Alankomaissa järjestettiin kokous, siellä keskusteltiin antibioottien käytön vähentämisestä. Ongelmana on se, että eläinten pitää olla kuitenkin terveellisiä ja terveitä. Eli meidän täytyy löytää tasapainoinen lähestymistapa. Yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että ihmiset voivat elää terveellisinä. Eli eläinten terveys liittyy läheisesti ihmisten terveyteen. On kyse muun muassa siipikarjaa kysymyksistä. Herää kysymys, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Olen kyllä kollega Mikkelsonin kanssa samaa mieltä. Antibioottiresistenssi on yksi asia, josta täytyy keskustella, mutta meidän täytyy varmistaa, että ihmisten näkökulma huomioidaan. Toinen pari kysymystä. Jos katsotaan näitä eri Äh, lääkkeitä, miten tulisi niitä käyttää. Ja toinen kysymys on se, että minkälaiset äh, perustelut on huomioitu tätä tekstiä äh, laadittaessa, eli mitkä plussat ja miinukset on huomioitu. Kiitoksia. Kiitoksia herra puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset. Mekin haluamme kiittää sydämellisesti esittelijää hänen laatimastaan tekstistä. On hyvä, että nämä asetukset linkittyvät toisiinsa ja niitä käsitellään kansallisella tasolla johdonmukaisesti, mutta piru piilee yksityiskohdissa. Herää kysymys, mikä on valmis lääke ja mikä on lääkerehu tai mikä on lääkeaine tai vaikuttava aine. Me tarvitsemme jonkun selkeän luettelon. Me tietenkin haluamme, että mikrobilääkeresistenssiä vähennetään, maanviljelijätkin sitä toivovat, mutta se edellyttää johdonmukaista toimintaa. Mutta jos katsotaan asetustekstiä, niin mielestäni se pitää sisällään monia kiistanalaisia kysymyksiä. Miten valvonta ylipäätään halutaan toteuttaa? Onko niin, että jokainen maanviljelijä, joka haluaa jotain lääkettä lisätä rehuun, niin pitääkö hänen olla sertifioitu toimija – jos näin on, niin kuka valvoo sitten tätä toimintaa kansallisella tasolla? Omalta alueeltani tiedän, että Bayerin alueelta löytyy vain ainoastaan yhdeksän rehualan valvoja tahoa, mutta miten tämä voitaisiin, tämä valvontaa toteuttaa kattavasti Euroopan unionissa? Kiitoksia. Muchas gracias, eh, Le quiero felicitar al ponente y también... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää. Tämä on hyvä prosessi ja tämähän liittyy eläinlääkintäasetukseen ja meidän täytyy olla johdonmukaisia sen kanssa. Me emme kuitenkaan halua puuttua tähän aiempaan asetukseen. Kohdassa, tarkastuksessa kolme puhutaan profilaktisesta käytöstä ja eläinlääkintäasetuksessa Eläinlääkintäasetuksen kanssa täytyy olla johdonmukainen. On myös pidettävä huoli siitä, että että ennaltaehkäisevään käyttöön on mahdollisuus silloin, kun eläinlääkäristä suosittaa. Sitten tarkistus 5 liittyy sovellusalaan. Olisi ehkä parempi pitäytyä komission ehdotuksessa. Ja entäpä sitten antimikrobien profylaktinen käyttö? 8, 9, 10 ja 11 tarkistukset asetukset sopisivat ehkä paremmin toiseen asetukseen, mutta tietysti jos johdonmukaisuus ei kärsi, niin kyllähän tämäkin sopii. Sitten hoitoajat. Nimenomaan eläinlääkärin tulee päättää hoitoajoista. Ja lopuksi meidän tulisi selventää sitä, mikä, mitä rutiininomainen profilaktinen käyttö tarkoittaa rutiininomainen ennaltaehkäisevä käyttö. Emmehän me sitä kokonaan voi kieltää. Se saattaa olla hyödyksi esimerkiksi naudan lihan tuotannossa. Eli näin. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Eh, grazie, signor. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluan kiittää esittelijää tästä asiankirjasta, jota ehdotatte. Tämä oli erittäin kiintoisa asiakirja ja meitä kiinnosti kyllä perehtyä tähän asiakirjaan. Olemme hyvin tyytyväisiä näihin teidän ensimmäisiin reaktioihinne, koska ne menevät aika pitkälti samoille linjoille kuin mekin, jota mekin olemme halunneet noudattaa omassa versiossamme. Yksi tavoitteistamme on se, että säännellään eläinlääkkeiden käyttöä, erityisesti sen kautta, miten niitä annetaan rehussa. Ja tällä tavalla voitaisiin kontrolloida antimikrobiresistenssiä, eli meillä on yhteinen tavoite. Ja tämä tavoite on selvä. Eli emme tietenkään halua tästä tavoitteesta poiketa. Toisaalta aivan kuten jo aiemmin olen sanonut siinä vaiheessa, kun agrivaliokunnassa puhuin asiasta, niin tietenkin eläintemme hyvinvointi on erittäin tärkeää, sitä on tärkeää suojella ihmisten terveydenkin tähden. Nämä ovat kaksi tärkeää tavoitteita ja välineen täytyy olla juuri se, mitä me olemme ehdottaneet, eli asetus. Ei pidä myöskään unohtaa, minkälaisia taloudellisia seikkoja eri tilojen toiminnan taustalla on. Sekin täytyy ottaa huomioon. Haluan vielä kertaalleen kiittää teitä kovasti. Mekin olemme avoimia kaikille mahdollisille ehdotuksille, joita teillä on esitettävänänne. Puhuisin vielä Tovin yhdestä kysymyksestä, joka, jonka kuulin, tai useammastakin kysymyksestä, joita täällä kuulin. Toistan, että meillä ei ole mitään ongelmia laajentaa ää, lääkerehun käyttöä ehdotetulla tavalla. Eli kyse ei olisi ainoastaan Ähm, maatilaeläimistä tai elintarvikkeeksi, elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä, vaan myös kotieläimiin voitaisiin tämä ää, äh, asia laajentaa, koska kotieläintenkin hyvinvointi on asia, johon täytyy ottaa kantaa, ja sekin tietysti vaikuttaa myös ihmisten terveyteen. Joten tämä sopii meille kyllä mainiosti. Emme siis sulje pois tätä mahdollisuutta. Täällä on esitetty tiettyä kiinnostusta määritelmiä kohtaan. Ymmärrämme, että niitä ehkä tulisi selkeyttää. Joku ehdotti, että määritelmiä tulisi myös selkeyttää toisessakin asetuksessa, viittaan tässä eläinlääkintäasetukseen. Nämä kaksihan liittyvät toisiinsa läheisesti. Eli toisaalta, kun, eli, eli kun me sääntelemme ää, tätä lääkerehoasiaa, niin totta kai meidän täytyy ottaa huomioon myös eläinlääkintäasetuksen sisältö. Se varmasti myös helpottaa kaikkien työtä. Historiallisesti, siis direktiivihän on jo vaikka kuinka vanha, sillä on jo oma historiansa, niin historiallisesti me olemme puhuneet erityisesti tuotteista, jotka ovat sallittuja lääkerehojen käytössä, ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että asianmukaisia aineita voidaan sallia myös jatkossa. Emme tietenkään halua, että ne tuot tuotteet, joita käytetään, päätyvät esimerkiksi juomaveteen tai niin edespäin. Niin, jos haluat jatkaa, teidän täytyy jatkaa englanniksi, koska tulkkien täytyy lähteä. Thank you. <laughs> no, I, I try to, to finish because apparently it's quite late. But what I, I would like to say is uh,